So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Jatketaan AFE-kokousta. Ja samalla haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tähän yhteiseen kokoukseen kehitys, ulkoasiain ja ihmisoikeusvaliokunnan välillä, jossa esitellään tämän vuoden Sahar-palkinnon ehdokkaat Muutama sana omalta puoleltani. Myöntämällä tämän palkinnon kunnioitamme yksilöitä, jotka oman työnsä kautta usein henkensä uhalla puolustavat ihmisoikeuksia kautta maailman. Kaikki ovat olleet rohkeita ja ovat inspiraationa meille kaikille. Muistuttaisin, että kyseessä on prosessin alku, kun valitaan vuoden 2018 Saharovin palkinnon saajaa Äänestämme ehdokkaista tiistaina kahden viikon päästä 90. Ja näin sitten meille tulee lopullinen kolmen ehdokkaan luettelo, joka esitetään puhemiehistölle, joka sitten päättää voittajasta 25.10. Strasbourgissa. Saharovin palkinto on ehkä kaikkein näkyvin osa parlamentin tekemää ihmisoikeustyötä kautta maailman, mutta ei tietysti missään tapauksessa ainoa. Otamme huomioon nämä pohdinnat, kun katsotaan yhteistyösopimuksia muiden maiden kanssa. Otetaan erityinen ihmisoikeusvalvontamekanismi käyttöön, jotta vaaditaan sitä, että ihmisoikeusklausuleita sopimuksissa noudatetaan. Me myös valvomme ihmisoikeustilannetta monissa maissa ja usein hyväksymme kiireellisiä päätöslauselmia ja niiden reaktioiden pohjalta, joita näistä kyseistä maista saadaan, olemme sitä mieltä, että ne, niillä on todellinen vaikutus. Nämä kaikki eri alueet ja maat vaativat sitä, että me kiinnitämme niihin huomiota ja sitoudumme niihin. Ennen kuin annan puheenvuoron Pierantonio Panzerille, duovaliokunnan puheenjohtajalle, muistuttaisin ehdokkaiden esittämisen määräaika oli 13.9. Kahdeksan ehdotusta on saatu. Näette myös lyhyen kuvauksen omista asiakirjoista näistä ehdokkaista. Nyt puheenvuoro edustaja Panzerille. Thank you, grazie. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Hänen kahdeksan ehdokkaan esittely tapahtuu äh, akkosjärjestyksessä. Jos haluatte yksityiskohtia, pyytäisin, että katsotte Äh, liiteasiakirjaa. Lähdemme ehdokkaiden esittelystä. Pyytäisin, että kaikki kollegat pitäisivät tiukasti kiinni äh, puheajastaan. Äh, teillä on maksimissaan viisi minuuttia aikaa esitellä ehdokkaanne. Meillä on kahdeksan ehdokasta. Eli maksimissaan 40 minuuttia esittelyä varten. Sitten meillä on maksimissaan 10 minuutin keskustelu. Tulkit ovat täällä kello yhteen asti. Kiitämme heitä, että he pidentävät työaikansa näin ja voimme nyt aloittaa. Ensimmäinen ehdokas on AfriForum. ENF-ryhmä on nimittänyt tämän ehdokkaan Mario Borgetsio. Kiitos puheenjohtaja. Esittelemme tämän kansalaisjärjestön, jonka nimi on AfriForum. Sen tarkoituksena on puolustaa vähimestöjen oikeuksia Etelä-Afrikassa, erityisesti maataloustyöntekijöiden oikeuksia. AfriForumin tarkoituksena on lisätä huomiota ongelmaan, joka liittyy hyökkäyksiin maatiloja vastaan e, e, ja myöskin maan ottaminen ilman korvausta. Tässä yritetään puolustaa maataloustyöntekijöitä riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Tämä kaikki ympäristössä, jossa on hyvin paljon väkivaltaa ja poliittisessa ympäristössä, jossa jotkut ähm, viranomaiset yrittävät jopa lietsoa väkivaltaa maanviljelijöitä vastaan. AfriForum perustettu 2007, se on kansalaisjärjestö ilman ähm, voittoa tavoittamaton järjestö, jonka tarkoituksena on puolustaa vähemmistöjen oikeuksia. Mm, vähemmistöjen puolustaminen on kansainvälinen periaate ja AfriForum eh, keskittyy nimenomaan maanviljelijöihin eh, yhteisönä, joka elää ja työskentelyy Etelä-Afrikassa jo useamman vuosikymmenen ajan. Mutta tämä ei eh, kosketa pelkästään maanviljelijöitä. Kuka tahansa voi liittyä tähän järjestöön ja järjestön kansalaismanifesti. Jos sitä tukee, tämä löytyy internetistä, niin voi liittyä tähän järjestön. Mm, järjestö tekee hyvin paljon toimia paikallistasolla, aluetasolla, myöskin halutaan ylläpitää kieltä ja kulttuuria, halutaan lisätä tietoisuutta kansainvälisesti ja kansallisesti, erityisesti näistä tiloihin kohdistusta hyökkäyksistä, äh, maanviljelijöihin kohdistuneista hyökkäyksistä, samoin äh, maaperän äh, luovutuksista ilman korvauksia. Tämä ei koske pelkästään maatilojen omistajia, vaan kaikkia maataloustyöntekijöitä tämä uhka. Erityisen merkittävä tämä on, koska äh, on paikallispoliitikkoja, äh, kuten Julius Malema, joka todellakin lietsoo väkivaltaa äh, maanviljelijöitä vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myös siitä, että puhuitte alle tuon määrätyn puheajan. Seuraava ehdokas on Seiran Ateshi. Hän että on, e- tämä on ehdottanut ECR-ryhmä sekä Hans Olaf Enkel ja 40 muuta jäsentä. Olkaa hyvä, Geoffrey van Orden. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä kollegani Hans Olaf Henkelin puolesta, eikä kyse ole vain ECRstä, vaan meppeistä kautta parlamentit, jotka tukivat Rova Seiran Atesin nimitystä ehdokkaaksi. Hän on asianajaja ja ihmisoikeus- syntynyt Turkissa, mutta hän muutti Saksaan jo lapsena. Hän on taistellut naisten sortoa vastaan, hän näkee tämän, se liittyy kunniamurhiin, lapsiavioliittoihin. Hänestä se legimoidaan tietyllä islamin tulkinnalla kiistatta. Väistämättä hän on herättänyt paljon huomiota ja paljon vihamielistä huomiota. Hän on saanut osakseen siinä määrin, että on saanut monia tappouhkauksia jossakin eh, kerran, kun hän oli eh, antamassa neuvoja jollekin henkilölle. Tämä henkilö, jota hän avusti, hänet ammuttiin ja Rova Ates itse loukkaantui vakavasti. Hän on silti jatkanut toimintaansa ja edelleen sitten saanut näitä tappouhkauksia. Hän on pelot oman henkensä puolesta ja tietenkin myös perheenjäsenensä hengen puolesta. Viime vuonna kesäkuussa hän erittäin rohkeasti avasi tällaisen niin kutsutun Goethe-moskeijan Berlinissä. Ja toisin kuin tavallisesti islamissa, sekä naiset että miehet pyst- saattoivat rukoilla yhdessä. Hänellä on säännöllisesti täällä käyvä seurakunta moskejassaan, ja tämä tietenkin on saan, aiheuttanut lisää väkivaltaista huomiota ja vihamielistä häntä kohtaan. Tapasin hänet tähän aikaan juuri Berlinissä ja voin henkilökohtaisesti todeta, että hän on todella uskomattoman rohkea nainen. Hän aloitti kansalaisaloitteen Lopettakaa väärinliikkeet ja tämä kohdistui uskonsa ääriliikettä vastaan tarkoituksena tarttua porsaan äh, reikiin, kun toimitaan ääriliikettä vastaan. Hän pyritään suojelemaan tehokkaasti Euroopan kansalaisen meistä. Se, että hänelle myönnettäisiin Saharov-palkinto, tulisi todella perustellusti ajatellen sekä ilmaisuvapausta jos, jota hän on vienyt eteenpäin samoin uskonnonvapauden kannalta. Tämä olisi tärkeää. Tämän takia pyytäisin teiltä tukea tämän erinomaisen ehdokkaan nimitystä varten. Kiitos. Perfetto. Grazie. Hienoa. Kiitoksia. Kolmas ehdokas on Kesar, ALDE-ryhmän ehdokas. Ja annan puheenvuoron edustaja Chairman. Sorry. Kiitoksia puheenjohtaja. Ai Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisin pyytää, että kiinnittäisitte huomionne aivan ainutlaatuiseen miehen ja ihmisoikeus taistelijan, jonka koodinimi on Caesar. Hänet, jos hänet tunnettaisiin oikealla identiteetillä, niin hän joutuisi suuren vaaraan ja ymmärrätte pian miksi. Caesar sai itse todistaa omin silmin niitä hirvittäviä rikoksia, joita Syyriassa tehtyyn. Hän doku- dokumentoi ne tavallisena sotavalokuvaajana ja päätti ottaa valtavat mm, riskin kantaakseen hänelle ja hänen perheelleen salakuljettamalla 55 000 valokuvaa, jotka dokumentoivat kidutusta ja kuolemaa 11 tuhannen syyrialaisen kohtaamana. Meillä on ollut Euroopan parlamentissa valokuvanäyttely, jossa näitä valokuvia on esitelty. Valokuvat puhuvat itse puolestaan, ne ovat aivan uskomattomia siinä brutaaliudessaan, mitä Syyriassa on harjoitettu. Ja Human Rights Watch on siitä lähtien antanut autenttisen arvon näille valokuville. Se on tietysti hyvin tärkeä. Lisäksi aivan poikkeuksellisesti Holocaust-museo Yhdysvalloissa on ottanut näyttelyynsä nämä valokuvat, jotka Syyriasta on salakuljetettu. Ja olen vakuuttunut siitä, että eräänä päivänä sitten, kun vastuu näistä kysymyksistä tulee ja syyrialaiset saavat sen nähdä, niin nämä Caesarin kuvat ovat erittäin tärkeä osa tuota todistusaineistoa. Caesar on minun mielestäni todellinen sankari, tavallinen syyrialainen, joka teki todella ainutlaatuisen rohkean päätöksen – erittäin suuren väkivallan edessä, jota sotaväki, turvallisuusjoukot ja näin ollen valtio harjoittivat. Kaikki osapuolet Syyriassa käsittääkseni kunnioittavat hänen tekoaan voimakkaasti. Eilen Yhdysvaltain senaatti hyväksyi lain hänen nimissään ja minun käsittääkseni meille eurooppalaisille olisi oikein tärkeää se, että tunnustetaan Caesar siis näistä sankarillisista teoista ja että tunnustetaan, että hän on edelleenkin tästä syystä vaarassa, koska Assadin hallinto jatkuvasti jahtaa vielä vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen näitä vastustajia. Lyhyt video, voitte kuunnella Caesaria ja ne puhuvan omin sanoin näistä kysymyksistä. Tällä päätetään tämän Saharon palkinnon ehdokkaan esittely vuonna 2018 every human being has an amount of patience. Um, Jokaisella ihmisellä on tietty määrä kärsivällisyyttä. Ja noin kolmen vuoden ajan olemme ottaneet valokuvia näistä viattomista ihmistä, jotka ovat, on tapettu vuosittain. Pelkäsin voimakkaasti joka aamu, sanoin näkemiin vaimolleni, peläten, etten koskaan enää näkisi häntä. Joten se, millä tavalla tämä vaikutti minuun, oli selkeä. Tämä aiheutti paljon tuskaa. Mutta riippumatta, onko tässä kyseessä minä tai joku toinen ihminen, joka on varantanut elämänsä, perheensä elämän ja ystävinsä ja lastensa elämän sydämessäni, jos teissä on edes hitunen ihmisyyttä sydämessä, niin ette voi vain seistä ähm, vierestä katsojana. Eli miten teitte tämän? Kun päätin työskentelyn, niin äh, päätimme aina työskentelyn yöllä, otin kaikki valokuvat ja kaikki asiakirjat sotilaspoliisin toimistosta ja talletin ne pienille mm, ö, muistitikuille. Ja sen jälkeen vein ne muualle pois tuosta toimistosta. Minulla ystävä, joka talletti ne omalle henkilökohtaiselle tietokoneelle ja tällä tavalla salakuljetin näitä valokuvia. Tämä on kuitenkin äärimmäisen vaarallista, koska kävin tarkastuspisteiden kautta jatkuvasti ja minut minun, minut etsittiin monta kertaa. Kiitoksia tästä esityksestä. E, ja neljäs ehdokas on EFDDn ehdokas Dwayne Johnson tässä. Meillä edustajat Castaldo ja Korrao aikovat puhua e, ehdokkaan puolesta. Kiitoksia. Minä tulen taistelemaan viimeisen hengenvetoon asti. Tämä on Dwayne Johnsonin taistelutahdon osoitus. Hän on puutarhuri, joka San Franciscosta, joka ensimmäistä kertaa vei tuomioistuimen Monsanton ja hän, sen glyfosaatti torjuntainen Roundupin, joka on haitallista ei vain bakteereille, vaan myös ihmisen terveydelle. Tästä syystä Johnson on menettämässä henkensä ja samoin niiden, ne lapset tuossa koulussa, josta ainetta käytettiin nämä omintuiset läikeet, joita näki eh, käsissään sen jälkeen, kun oli käyttänyt eh, tätä torjunta-ainetta, oli esimerkki paljon pahemmasta, nimittäin verisyövästä. Riski, josta kukaan ei häntä varoittanut. Ihan turha eh, oli soittaa Monsanton palvelupuhelmeen. Soitamme teille takaisin, he sanoivat, mutta koskaan he eivät tehneet niin. Enää päivänä hän ymmärsi, että yleensä kesti kaksi vuotta ennen kuin tuollainen syöpä kehittyy ja silloin hän ryhtyi käymään tätä taistelua hymy huulillaan silloinkin, kun kaikki näytti mahdottomalta. Suuri kansainvälinen yritys yritti piilottaa mm, todistusaineistoa ja julkaisi tutkimustuloksia tämän torjuntaineen puolesta, vähän samantyyppisesti kuin tupakkateollisuus yritti aikoinaan. Mm. Johnson ei kuitenkaan luovuttanut siitä huolimatta, että hän ei pysynyt enää jaloillaan ja hänen vaimonsa joutui tekemään kahta työtä maksaakseen lääkärimaksut ja elättääkseen perheensä. Tämä mies on osoittanut uskomatonta rohkeutta ja tuomioistuin palkitsi hänet tästä Monsanton piti maksaa 298 miljoonaa dollaria korvauksia Johnsonille. Tämä on historiallinen tuomio, joka voi auttaa tuhansia ihmisiä, jotka ovat tällaisten ylikansallisten yritysten uhria. Näillä uhrit eivät enää ole hiljaa, heillä on vihdoinkin ääni, rohkea ääni, joka ansaitsee Saharovin palkinnon vuodelta 2018, nimittäin Dwayne Johnson. Dwayne Johnson on esso... Deven Johnson ei ole vain tavallinen amerikkalainen puutarhuri kolmen tyttären isä, vaan hän on yksi niistä, joka vei tuomioistuimen Monsanton suuren kemian teollisuuden yrityksen, joka vaarantaa terveyden ja etiikan voiton altarilla. Johnson maksaa hengellään sen, että työssään käytti hyvin paljon Roundupia ja muita glyfosaattiaineita. Hän on ensimmäinen, joka vei tuomioistuimen tuon suuren monikansallisen yrityksen siksi, että aine tuotti syöpää. Ja nyt Monsantona maksaa 298 miljoonaa dollaria Johnsonille. Tämä voi olla ennakkotapaus. Tuomioistuin osoitti, että Monsanto on toiminut vilpillisesti pimittänyt tietoa julkisuudelta ja väärentänyt tuloksia. Tämä on varmaankin naurattanut vuosikymmeniä tämä monikansallisen yrityksen johtajia, äh, mutta nyt Monsantossa ei naura enää kukaan. Miksi me sitten esitämme tämän ehdokkaan, koska äh, ajatus tämän nimityksen taustalla ei ole pelkästään se, että haluamme ähm, äh, palkita tämän Daviden, joka taistelee Goliattia vastaan, vaan myöskin eh, haluamme vahvistaa kansalaisjärjestöjä eh, monikansallisia yrityksiä vastaan. Kyse ei ole pelkästään eh, henkilöstä, joka kuolee syöpään. Glyfosaattia käytetään niin paljon vuosittain että niiden jäänteitä löytyy ruoasta, vedestä, maaperänäytteistä ja ilmasta. Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat löytäneet jäänteitä jopa sadevedestä, eli jäänteitä on lähestulkoon joka paikassa vastuu ja riski myöntäminen on erittäin tärkeä tuhansille ihmisille ja tämän ihmisen palkitseminen vaikuttaisi enemmän kuin vain tähän yhteen henkilöön. Tämä antaisi rohkeutta kaikille niille ihmisille, jotka ovat kärsineet monikansallisten yritysten väärinkäytöksistä. Tästä alkaisi kierre, jossa tuhannet ihmiset saisivat oikeutta. Sitten seuraava ehdokas ovat 11 kansalaisjärjestöt, jotka toimivat Välimerellä. SND ja Vihreät ovat nimittäneet Eh, tämän ehdokkaan. Tässäkin meillä on kaksi jäsentä, jotka esittelevät eh, nämä järjestöt, Valensiano ja Mirana. Kiitoksia puheenjohtaja S-ryhmällä kunnia ehdottaa kansalaisjärjestöjä ehdokkaaksi, jotka puolustavat ihmisar- ihmisoikeuksia ja pelastavat ihmishenkiä välimerellä. Tämä on kollektiivinen ehdokkuus, jossa on mukana 11 järjestöä, jotka kirjaimellisesti menevät merelle ja näin ovat tehneet vuoden 2015 jälkeen, jotta voisivat pelastaa ihmishenkiä jotta täydettiin tämä kestämätön tyhjö jäsenvaltioissa ja EU-toimijoissa. He edustavat inhimillisempiä kasvoja eurooppalaista reaktiosta, kun ajatellaan maahanmuuttoilmiötä. He ovat todella konkreettinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa se, kun autetaan siellä, missä todella tarvitaan ja autetaan kansainvälisen oikeuden keinoin. Ja siksi he ansaitsevat tämän palkinnon. Heidän heitä on häiritty, he ovat joutuneet oikeuteen toiminnasta takia jopa tällä hetkellä Tämä hyökkäyskampanja on aiheutunut sen, että ei mitään alusta enää ole keskisellä välimerellä, vaikka vieläkin tämä on todella ku- kuolettava reitti. Mielestäni Euroopan parlamentti, joka edustaa demokraattisesti kaikkia kansalaisia EU:ssa, sen pitää puolustaa niitä, jotka ovat ponnistelleet puolustaakseen meidän arvojamme ja meidän periaatteitamme, ja joita vastaan on niin kovalla tavalla heitä vastaan on hyökätty, jos he, myös EUn toimesta, jos he palkinto, niin silloin olisimme itse tavallaan kohteena ja tunnustaisimme, että olemme erehtyneet ja silloin uudelleen voitaisiin alkaa luoda tällaista solidaarista Eurooppaa, jota kaikki haluamme. He vaarantavat oman henkensä puolustaakseen ihmisarvoa. Heille pitää antaa palkinto eikä heitä kohtaan pidä hyökätä. Tämä on sitä Eurooppaa, mihin minä uskon. Sitä Eurooppaa, jossa suurin osa kansalaisista äh, haluaa ja johon he uskovat, ja joka kannasta kannattaa taistella ja siksi minä pyydän teiltä tukea tätä ehdokkuutta varten eh, tämän vuoden Saharov-palkinnon saajaksi koska nämä kansallisjärjestöt pelastavat ihmishenkiä Välimerellä. Kiitos. Estoy muy honrada de presentar al premio Saharov 2018. Kunnia esitellä tämä eh, ehdokkuus vihreistä. Tämä liittyy Open Arms-järjestöön ja muihin järjestöihin, jotka pelastavat todellakin Välimerellä maahanmuuttajien eh, henkeä. Kun olin tällä aluksella pystyin näkemään todella, kuinka kunnia, äh, rohkea työtä tekijät, lääkärit, hoitajat, vapaaehtoiset, koko miehistö teki. He heittäytyvät itse meren pelastaakseen eh, ihmishenkeä ja Euroopan kunnian, koska on häpeä, että me annamme ihmisten kuolla. Näytän teille tällaisen liivin. Tätä kautta voidaan pelastaa elämiä, henkiä. Tämä ei ole mikään, älkää eikä tällä, tällaisella tavalla ei voida pelastaa ihmishenkiä. Tämä löytyy Lesbos saarelta ja tämä osoittaa, että se ei voida pelastaa. Jos näitä äh, liivejä käytetään, se tarkoittaa sitä, että lapsi on silloin jo kuollut ja Euroopassa on siis äh, rasismia ja stigmatisoidaan maahanmuuttajia. Nämä alukset taas puolustavat perisarvo, perusarvojamme, solidaarisuutta, ihmishenkeä. Kaikki nämä järjestöt, jotka tänään nimeämme, ne on kriminalisoitu, niitä vainotaan niitä uhkaillaan satamissa ja merellä. Ja ainoa alustu, alus, joka pelastaa ihmisenkiä, on Aquarius. Ja jälleen kerran jäsenval, jäsenvaltiot sitä painostavat. Me tiedämme, että on monia arvokkaita ehdokkuuksia, monet myös Euroopan ulkopuolelta, mutta kerrankin haluaisimme, että tämä olisi palkinto katto eurooppalaisille kansallisjärjestöille, koska meidän pitää pelastaa myös omat ihmisarvomme tässä tragediassa. Meidän pitää jatkossakin pysyä humanina ja löytää kunnollinen reaktio. Meidän pitää katsoa peiliin ja myöntää, meidän pitää olla rohkeita ja jatkossakin olla inhimillisiä. Ja tätä kautta voidaan jatkossakin pelastaa ihmishenkeä niin, että tämä pelastusliivi ei todista humanitaarista tragediasta. Jos voisimme antaa tämän palkinnon näille aluksille, näille järjestöille, niin näin he voisivat jatkaa arvokasta työtään. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Sitten kuudes ehdokas, joka on Oleg Sentsov EPP-ryhmä on nimittänyt hänet. Meillä on lyhyt video ja sitten edustaja Kukan perustelee tämän ehdokkuuden. Thank you much, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ylpeänä voin esittää Euroopan kansanpuolen nimissä ehdokkaamme parlamentin Saharov-palkinnon saajaksi Oleg Sentsovin. Olemme päättäneet tukea häntä, koska Uskomme, että hänen rauhanomainen protestiinsa Venäjän krimin miehitystä vastaan ja hänen ponnistelunsa Ukrainan poliittisten vankien vapauttamiseksi edustavat tärkeää taistelua ajatteluvapauden puolesta. Sensov syntyi vuonna 1976. Hän on elokuvaohjaaja ja syntynyt Krimin Niemimaalla. Hän on 20 vuoden vankeusrangaistusta suorittamassa nyt Siperiassa – Kirjailijana hänet tunnetaan kirjasta Gamer vuodelta 2011, kuten myöskin sitten dokumenttielokuvista. Oleg Sentsov pidätettiin vuonna 2014 sen jälkeen, kun hän vastusti Venäjän krimin miehitystä. Venäjän tuomioistuin tuomitsi hänet vuonna 2015 20-vuotisen vankausrangaistuksen terrorismisuunnittelusta. Tätä tuomiota on nimitetty hyvin pitkälti liioiteltuna ja keksittynä. EU pitää tätä tapausta sellaisena, että se rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä ja ihan perustavanlaatuisia oikeusarvoja. Oleg Sentsov on Vietomies, joka on ollut jo vankilassa neljä vuotta. Tämän vuoden toukokuusta 14. päivästä lähtien hän on nälkälakossa ja vaatii Venäjää vapauttamaan noin 70 poliittista vankia, jota pidetään joko Ukrainassa tai, Krim, tai Siperiassa. Hän ei pyydä omaa vapauttamistaan. Oleg Sentsov on päättänyt tehdä tällaisen radikaalin liikkeen, jotta hänen äänensä tulisi kuulluksi ja maailma ymmärtäisi totuuden, kunnian, vapauden ja demokratian arvot. Hän uskoo lainsäädännön kattavuuteen ja sen voittoon suhteessa väkivaltaan. Tänä päivänä on 127. päivä, kun hän on nälkälakossa. Hänen terveytensä on erittäin hauras ja hänen henkensä on uhattuna. Aleksentsovin tukemisella me pysymme sitoutuneina omiin demokratia, ihmisoikeus, oikeusvaltio ja ajattelunvapausperiaatteisiin. Ajattelunvapaus on kaikkein järkyttävin painajainen, jota diktatoriselle hallinnoille voi olla – enemmän kuin ihmisten kontrollointi. Se on ainoa väline, jonka avulla tuota voidaan, hallintoa voidaan vastustaa. Me emme saa uno, e, antaa vapauden ja toivon kuolla hiljaisuudessa. Hän on ensimmäinen Saharopakin ehdokas Memorialin jälkeen vuonna 2009 ja ensimmäinen ehdokas Ukrainasta. Kiitoksia. Grazie anche per questa... Kiitoksia myöskin tästä esityksestä. Seitsemäs ehdokas on Mary Wagner, eh, edustaja Jurekin ja 41 ehdokkaan ehdokas. Tässä meillä on aluksi lyhyt video ja sitten Jurek esittelee. No- Kiitoksia puheenjohtaja. Eri poliittisten ryhmien ja riippumattomien edustajien nimissä minulla on kunnia esittää eh, Meri Wagnerin ehdokkuutta. Hän on kanadalainen, hän puolustaa oikeutta elämään syntymättömien lasten kohdalla. Hän puolustaa heidän oikeuksiaan ja peräänkuuluttaa meidän solidaarisuuttaan. Hänen protestointinsa on täysin rahanomaista. Hän ei hyökkää ketään vastaan. Hän on nyt, hänet on nyt tuomittu vankilaan 80 hän hän pitää tätä pitää lakia epäoikeudenmukaisena ja hän haluaa, koska tällainen laki kieltää ihmisarvon kaikkein heikompien kohdalla. Ja se vaikuttaa myös meidän, meidän sananvapauteemme. Meri Wagner puolustaa periaatetta, joka on ollut voimassa kaikissa maissa – jolle perustuu myös meidän yhteisömme, nimittäin periaate, joka on siis voimassa kaikissa maissa, jotka ovat allekirjoittaneet Rooman sopimuksen. Ja periaate oli selvä myös Konrad Adenauerille aikanaan, samoin Robert Schumannille, samoin Alcidari Kasperille. jonka nimi, mukaan nimetyssä salissa teemme tämän työtä. Ehdotan, että kuuntelemme Meri Wagnerin oman puheenvuoron. Greetings from across the Atlantic. Hyvää päivän nimeni on Meri Wagner. Minä on pyydetty kertomaan teille muutamia asioita. Olen kanadalainen irlantilaista alkuperää äitini puolelta. Niin kauan kuin muistan, olen yrittänyt olla pienien siskojen ja veljeni ääni, jotka ovat vaarassa joutua tapetuksi äitinsä kohtuihin. 20-vuotiaasta lähtien ja erityisesti viimeisen seitsemän vuoden aikana olen ollut lähes viisi vuotta vankilassa johtuen rauhanomaisesta toiminnastani syntymättömien lasten ja heidän äitiensä puolesta niissä paikoissa, missä päivittäin lapsia tapetaan. Minä, minut on jatkuvasti asettu syytteeseen pahan teosta, siitä että olen puuttunut ystävällisesti liiketoimintaan ja myös rikkonut ö, ehdonalaisuussääntöjä vastaan, koska minun on pyydetty pysymään pois aborttikeskuksista. Olen kuitenkin palannut aina näihin paikkoihin siellä, missä lapsia tapetaan. Linda ja minä olemme aloittaneet tällä rehellisellä tiellä, ei vain sen takia, että uskomme, että toimimme ihmisoikeuksien puolesta, vaan uskomme myös Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoi, mitä ikinä teet kaikkein vähäisimmälle meistä, teet sen myös minulle jos et pysty tekemään ja tarvitaan veljensä puolesta silloin, että ei sitä myöskään minulle. Minun kokemuksestani, kun olen keskustellut satojen naisten kanssa, jotka kärsivät johtuen aikaisemmista aborteistaan, mikään ei voi olla kauempana totuudesta. Abortti ei tuo mitään hyvää naisille, mutta loukkaa heitä syvästi. Kun naisella tehdään abortti, hän suostuu siihen, että hänen lapsensa surmataan ja joskus hänet pakotetaan tähän Tämä ei ole mikään oikeus, vaan hirvittävä tappio naisille. Hän on silloin kuolleen vauvan äiti. Hän on sellainen viesti, että hänen lapsensa takia ei kannattanut taistella joten tässä hyökätään hänen äitiyttään vastaan. Hänellä myydään sellainen valhe, että tätä kautta ongelma ratkaistaan, mutta ongelmana ei ole suinkaan vauva. Ongelma on olosuhteet, jotka ovat vihamieliset uudelle elämälle tässä tapauksessa. Jokainen syntymätön lapsi vetoaa maailmaan, jotta hänellä annettaisiin tilaa. Vastaus on löytyy rakkaudesta ja avustamisesta, ei siitä, että asetetaan äiti lasta, lasta vastaan ja brutaalilla tavalla tuhotaan elämä jos lähdemme luovumaan siitä periaatteesta, että ihmiselämä on pyhä, niin kenen elämä enää sitten on turvassa kaikkein haavoittuvaisimmat kansalaiset joutuvat silloin erityisen uhanalaiseksi, mutta kukaan ei oikeastaan enää ole silloin turvassa. Eh, sono vietati i commenti. Si commenta da in ogni caso. Eh, Voin varmaan nyt sanoa, että kun tässä on tämä viimeinen ehdokas, joka on GUE-ryhmän ehdokas, samoin kuin Verjan, Katipiirin ja Sar- äh, Sargentinis ja 39 muun ehdokkaan ehdokas, nimittäin Nasser Sezafi. Ja nyt Anna-Mari kristin Verjalle puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Marokko on kaunis maa, suuri maa, mutta ihmisoikeuskysymyksissä siellä on ongelmia. Öö, siellä mm, hallitsen tulemen voitoon, valtaan toi paljon toiveita mm, ja uusi perustuslaki hyväksyttiin hänen valtatulonsa jälkeen, mutta riippumatta siitä, että joitakin edistysaskelia on saatu aikaiseksi, reformit eivät näy todellisuudessa, ei varsinkaan taloudellisella ja yhteiskunnallisella puolella, aivan kuten talous- ja sosiaalivaliokunta ja Markon eh, ympäristövaliokunta totesivat eh, viime vuonna marokkolaisessa lehdistössä julkaistussa raportissa nuorisotyöttömyys, siis köyhyys ovat vallalla ja ne esityisesti johtavat yhteiskunnallisiin protesteihin. Ja nämä tällaiset protestit ovat myöskin RIF-liikkeen kannalla, joka paljasti niitä vuonna 2016. Nuoren kalas toimittajan kuolema, kun hän protestoi näitä ongelmia vastaan, toimi räjäytysaineena näille uusille protesteille. Siellä on pitkä vastaavintaliikkeen historia. Ranskalais-espanjalaisen miehityksen aikana ja sen seuraavan hallinnon aikana. Keskushallinto kuitenkin on jatkuvasti jättänyt tämän huomiota vaikka 80 prosentilla ei ole edes juomavettä käytettävissään. Marokossa on paljon erilaisia ongelmia ja kun tarkastellaan tuota, että tuota, niin meillä on erilainen kehitysohjelma, jolla on pyritty ratkaisemaan näitä ongelmia, mutta sitä ei ole kuitenkaan juurikaan täytäntöönpato tähän mennessä. Muusin Fikrin kuoleman jälkeen rauhanomaiset mielenosoitukset, ihmiset toivat kynttilöitä ja ruusuja. Tällaiset mielenosoitukset olivat tavanomaisia. Marokon viranomaiset vastasivat tähän väkivaltaisiin menetelmiin kymmeniä pidätyksiä Suurin osa nuo, kohdistui nuoriin, mukaan lukien alaikäiseen. Oikeusprosesseja käynnistettiin, niin ei säästynyt kukaan, mukaan lukien ne journalistit, jotka olivat tätä asiaa tutkimassa. 150 alaikäistä on syytteessä terrorismista ja separatismista, kun mielenosoittajat vain pyysivät yliopistoja, sairaaloita tai ihmisarvoa, tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ihmisoikeuspuolustajat, kansalliset ja kansainväliset, ovat raportoineet tästä usein, ovat kertoneet kidutuksesta, sattumavaraisista pidätyksistä. Samanaikaisesti kun Marokko allekirjoitti vuonna 1993 jo kidutuksen vastaisen yleissopimuksen. Irakin johtaja tuomittiin 20 vuoden tuom- vankeusrangaistukseen. Heidän joukossaan myös Nasser Zelsafi, joka on tänään ehdokkaamme. Sitä lähtien, kun hän lähti koulusta, hän on ollut tekemässä patkatöitä tai työttömänä ja hän on pyrkinyt identifioitumaan uudistajana sen jälkeen, kun tämä nuori kalastaja tapettiin. Hän on halunnut edustaa vastarentaliikettä. Hänen on kuitenkin suhtauduttu erittäin kielteisesti ja hän on joutunut kidutetuksi. Hän on ollut eristyssellissä ja hänen läheisensä pelkäävät hänen fyysisen ja henkisen terveytensä puolesta. Kyseessä on symboli, jota me haluamme tukea. Samalla haluamme välittää Marokon viranomaisille viestin siitä, että tällainen sorto ei johda mihinkään päinvastoin. Tuhat RIF-alueen asukkaat tulivat Espanjan viime kuukausien aikana mukaan lukien nuoret aktivistit, jotka jo äskettäin on vapautettu, jotka ovat nyt pyytäneet turvapaikkaa Espanjasta. Epäilyt, jotka kohdistuvat e, instituutioihin ovat voimissaan. Me emme saa olla toimettomia. Päinvastoin meidän täytyy saada Marko viranomaiset uskomaan, että vastaanotoliikkeen oikeassa. Meidän täytyy tukea sitä ja meidän täytyy toimia niin, että hänen Nasser Zerofin historia tulee toistumaan. Ei kidutusta. Ja tästä syystä pyydän teitä tukemaan Nasser Serafin symbolista ehdokkuutta. Kiitoksia Mari-Kristiin. Tähän päättyivät ehdokkaiden esittelyt. Meillä on noin 10 minuuttia aikaa äh, käydä keskustelua. Pyytäisin, että jäsenet puhuisivat maksimissaan minuutin, jos puheenvuoroa haluavat. Kati Piri. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin sano, täysin tukea Nasser Safsafin ehdokkuutta. Hän on erityinen henkilö, joka puolusti rauhanomaisesti korruptiota ja työttömyyttä vastaan ja hyvää terveydenhuoltoa ja koulutusta varten. Ja viranomaisten reaktio reaktio on vahva sorto. Noin 800 aktivisteja mukaan luki 41 kaivostyöläistä pantiin vankilaan ja osa johtajista joutui jopa 20 vuoden vankilatuomion saamaan. Nasser Safin nimittäminen on RIF-alueen ja Marokon asukkaille ja marokkalaiselle diasporaalle merkki siitä, että me ole unohtaneet poliittisia vankeja, mutta myös viesti Marokan hallitukselle, että jatkamme poliittista taistelua me epäoikeudenmukaisuutta vastaan, kunnes viimeinen poliittinen vanki on vapautettu. Ja viimeisenä sanana puheenjohtaja haluaisin osoittaa kunnioitusta Nasser Safin vanhempia äh, kohtaan, jotka tulivat tänne Brysseliin ja istuvat tuolla takana eh, ja eh, kiittävät ei vain QE-ryhmää, vaan 43 yksittäistä jäsentä, jotka allekirjoittavat eh, heidän poikansa nimityksen. Kiitoksia oikein paljon. Grazie. Kiitos. Edustaja Miranda. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Mä haluan muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentin kanta on, että abortti on äh, saavutettu etu, tai siis saavutettu oikeus naisella päättää omasta kehostaan. Me puhumme tästä ylpeydellä, koska on hirvittävä kuulla tiettyjä asioita täällä parlamentissa. Kyseenalaistetaan meidän perusoikeutemme. Meillä on oikeus valita. Ja me pahoittelemme syvästi, että Mary Wagneria on ehdotettu koska meistä tässä on kyse palkinnon manipuloinnista ideologisin keinoin. Ja se on häpeäksi ajatellen aikaisempia äh, palkinnon saajia. Honorable Van Orden. Edustaja Van Orden. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain painottaa sitä, että ESR-ryhmän ehdokat on eh, Rova Atesh. Hän kampanjoi ilmaisuvapauden puolesta Berliinissä. Toisenlainen lähestymistapa islamiin on kyseessä. Haluaisin vain mitata Saharovin palkinnon tavoitteisiin. Ja tiedän, että tässä on nyt viime vuosina ollut jonkun verran erilaista kehityskulkea, mutta ensimmäinen prioriteetti, alkuperäinen tarkoitus Saharovin palkinnolla ja sen ensimmäinen tavoite tänä päivänä on ilmaisunvapaus. Ei, kyllä se on sitä. Jos katsotte säännöstöä, niin näette, että se on edelleenkin tuon koko palkinnon pääkohta. Ja haluaisin, että kaikki pidätte sen mielessä, kun sitten mietitään näitä ehdokkaita. Minusta monet näistä ehdokkaista ovat todella pohdinnan arvoisia. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Edustaja Jurek. Ja nie będę negatywnie komentował żadnej kandydatury. Ne- e, negatiivisia kommentteja olen sanonut, minä en kommentoi negatiivisesti muita palkintoehdokkaita. Saharov-palkinnon ähm, myöntäminen on hyvä mahdollisuus kiinnittää huomiota erilaisia ähm, oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevia ihmisiä äh, kohtaan. Mary Wagner eh, hyväksyy epäoikeudenmukaiset tuomioistuimen päätökset häntä kohtaan. Hän taistelee eh, oikeuden puolesta elää. Tämä oli perust ajatus EUn perustajaisien mielessä. Me tarvitsemme vastavuorosta kunnioitusta. Oikeus elää on vielä joissain jäsenvaltioissa voimassa oleva oikeus, siis oikeus elää ensi hetkestä lähtien. Olemme usein kuulleet, että EU on neutraali abortin suhteen. Kanada ei sitä valitettavasti ole. Kanada sortaa Mary Wagneria. Kiitoksia. Edustaja Valenciana. Yo creo que... Niin, uskoakseni, miten Saharov-palkintoa on tai sen kohdalla on toimittu, se on herättänyt aina kunnioitusta. Palkinnon saajat ehdokkaat ovat aina olleet äh, moitteettomia henkilöä, merkittäviä järjestöjä, jotka on vaiennettu ehkä, tai uskomattomat yksityishenkilöt, jotka tekevät työtä usko- käsittämättömissä olosuhteissa pelastaakseen muita. Voi olla suurin piirtein samaa mieltä näistä ehdokusta. Yleensähän olemme aina kunnioittaneet joka ikistä ehdokkuutta. Ongelmana on se, että tässä nyt on, esitetään ehdokkaaksi sellaista äh, henkilöä, joka on tavallaan suora manipulaatiota ja lähes loukkaus ajatellen niitä arvoja, joita me puolustamme täällä EU:ssa. Ja siksi on ihan ymmärrettävää, että monet meistä ja erityisesti monet meistä naisista haluamme ilmaista vastalauseen. Minä pyytäisin, että jatkossakin toimme kunnioittavassa ilmapiirissä työtä, koska ehdokkaat ansaitsevat sen ja pyydän, että tätä ei käytettäisi poliittisin keinoin, kun kyse on niin tärkeästä asiasta kuin naisen oikeudesta itse valita. Edustaja Kukan. Just, uh, just niin, kaksi virkettä vain. Me olemme kaikki, eh, tiedämme Saharov-palkinnon statuksen, se on jokaisen poliittisen ryhmän suvereni oikeus esittää ehdokkaita. Tämä on mielipiteen vapauspalkinto, tämä on aivan selvää. Ehkä täällä on erilaisia tulkintoja siitä, mitä mm, mielipiteen vapaus tarkoittaa. Ja kun keskustelemme näistä ehdokkaista, todella toivoisin, että korostettaisiin jokaisen ehdokkaan myönteisiä puolia minä en tiedä, onko tällainen negatiivinen kampanja ok täällä. Ehkä meidän pitäisi keskittyä myönteisiin asioihin, jotka sitten tuovat voiton tässä kilpailussa. Edustaja Verja. Oui, euh, je voudrais d'abord Kiitoksia niin. Ensinnäkin olen Elena Valencianon kanssa samaa mieltä ja haluan sanoa, että en ole varma, että ovatko kaikki lukeneet Saharov-palkinnon säännöt. Haluaisin muistuttaa tästä, jotta tämä asia olisi ihan selväksi. Euroopan parlamentti päättää vuosittain Saharov-palkinnon saajasta ei ilmaisunvapauden tai ajatteluvapauden vuoksi, vaan hengenvapauden vuoksi. Varsinkin seuraavilla alueilla ihmisoikeus ja perusoikeudet ja varsinkin mielipidevapauskysymyksiä. Tämähän voidaan nähdä näissä pasifistisissa mielinosoituksissa. Ja ihmisoikeuksien suojelu, vähemmistön suojelu, kansainvälisen oikeuden noudattaminen, tietyt ehdotukset ovat juuri tämän mukaisia. Demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja tässäkin kohdin käsittääkseni kaikkien, kaikkien ehdokkaita täytyy tarkastella ei Saharov-palkinto ei ole pelkästään ilmaisuvapauskysymys, vaan tässä on ihmisoikeuksien puolustaminen kyseessä. Tästä kannattaa muistuttaa ja kaikkien kannattaa lukea uudelleen tämä säännöstö, joka siis liittyy Saharov-palkinnon myöntämiseen. Niin. Hyvä. Tähän päättyivät puheenvuorot. En kommentoi, vain, mutta voin allekirjoittaa kollegojen puheenvuorot. Ja nyt annan TV-valiokunnan varapuheenjohtajalle edustaja Vehkaperälle puheenvuoron. It's time to do short uh, conclusion. Nyt on aika lyhyelle johtopäätökselle varsin use... Ah, haluaisin kiittää lämpimästi herra Pantseria ja kaikkia jäseniä, jotka ovat esittäneet ehdokkaita, niitä kiitän, jotka osallistuvat keskusteluun, ja myös kaikkia läsnä olevia jäseniä, tai niitä, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoaan ja tukeneet yhtä ehdokkaista. Haluaisin myös kiittää tulkkeja ja vahtimestareita. Tämä ei ole mikään yksinkertainen rutiinitoiminta ja sitä paitsi minulle tämä on ensimmäinen kerta, kun yhdessä johdan Saharov-palkintokokousta. Mutta tämä on todella kiinnostava ähm, asia, jonka kautta kaikki jäsenet voivat tutustua Saharov-palkinnon ehdokkaisiin ja itse palkintoon. Kun kyse on palkinnosta, joka annetaan vapauden, ajatuksen vapaudesta, ajattelun vapaudesta ja yleensä palkintoa viime vuosina on jaettu oikeastaan kaikkiin eri osiin maailmaa. Ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin muistuttaa teitä aikataulusta tässä menettely, menettelyssä. Seuraava vaihe Saharov-palkintoprosessissa on äänestäminen. Äänestetään kolmesta ykkösehdokkaasta. Tämä on tarkoitus pitää 9. päivä tiistaina lokakuussa. Tämä on yhteinen afed dv valiokunta Puheenjohtajakokous päättää palkinnon saajasta tai palkinnon saajista ja ilmoittaa tulokset torstaina 25. lokakuuta Strasbourgissa. Voittaja kutsutaan keskustelemaan yhteisen AFET-DV äh, ihmisoikeusvaliokunnan kokoukseen 10. joulukuuta maanantaina Strasbourgissa. Sen jälkeen on sitten palkinnon seremonia, joka on tarkoitus pitää keskiviikkona 12. joulukuuta kello 12 samoin Strasbourgissa. Kokous päättyy ja kiitän tätä vielä kerran.